listalla neuvoston ja komission julkilausumat Euroopan strategisten investointien rahasto. Annan puheenvuoron Karnina Lukashevikalle neuvostosta. Olkaa hyvä. Madame President, uh, honorable members. Hyvä puhemies, hyvät jäsenet. Kiitoksia siitä, että olette kutsuneet neuvoston osallistumaan tähän erittäin tärkeään keskusteluun, joka koskee EUn strategisten investointien rahastoa tuo. Tämä on prioriteetti kaikille toimielimille. asiassa tämä on hyvä lähtökohta jatkokeskusteluja varten. Olen iloinen tästä mahdollisuudesta jakaa näkemykseni asiasta. Euroopan parlamentti on ollut tärkeä, kun investoinnit on saatettu Euroopan asialistan etunenän. Olen erityisen iloinen ollessani täällä tänään nyt, kun aloitam, aloittelemme työtä tämän ensimmäisen konkreettisen investointisuunnitelman osalta. Strategisten investointien rahasto on kaikkein tärkein prioriteetti Latvian valtiolle ja neuvostolle. On aivan keskeistä, että vahvistamme talouskasvua ja vähennämme työttömyyttä Euroopan unionissa. Investointi paketti on suunniteltu niin, että sillä on kaksi tavoitetta. On äärimmäisen tärkeää, että molemmat lainsäätäjät tekevät tiivistä yhteistyötä ja työskentelevät mahdollisimman nopeasti. Mielestäni on hyödyllistä muistuttaa siitä, että puheenjohtaja Juncker ja Euroopan neuvosto ovat asettaneet tähän kunnianhimoiset määräajat luotamme parlamentin tukeen niin, että voimme pitää niistä kiinni. Nykyinen investointitilanne edellyttää nopeaa kunnon toimintaa. Ensimmäiset hankkeet halutaan jo tänä vuonna käyntiin. Neuvosto on jo aloittanut mm, toimintaryhmässä ensimmäisten asioiden käsittelyn hyvin nopeasti. Jo kaksi Kokousta pidettiin viime viikolla ja seuraava kokous on suunniteltu huomiseksi. Tavoitteena on saada aikaan yhden lähestymistapa maaliskuuhun mennessä niin, että meillä oli riittävästi aikaa päästä sopimukseen tämän parlamentin kanssa reilusti ennen kesän määräaikaa. ECOFIN-neuvosto seuraa tarkkaan ehdotuksen edistymistä joka on nyt todella merkittävässä asemassa asialistassa. Ensimmäinen merkittävä keskustelu ministeritasolla ehdotuksesta käytiin eilen. Olen luottavaisin mielin sen suhteen, että parlamentti vastaa kunnianhimoisiin tavoitteisiin ja odotan hedelmällistä yhteistyötä. Tässä tullaan nyt testaamaan molemminpuolinen sitoutumisemme elvyttää Euroopan taloutta. Hyvät jäsenet, Euroopan strategisten investointien rahaston merkitystä ei voida yliarvioida, mutta se on kuitenkin vain yksi osa komission investointisuunnitelmaa, tätä niin sanottua likviditeettipilaria, jonka tarkoituksena on saada rahaa investointeja varten liikkeelle. Toinen komission suunnitelman pilari koskee tätä projektisuunnittelutukea, projekti lainia ja, ja, ja tätä hanke suunnittelukeskusta ovat myös osa suunnitelmaa. Tarkoituksena on saada aikaan elinkelpoisia hyviä hankkeita ja varmistaa, että yksityinen sektori osallistuu ja että rahaa kanavoidaan reaalitalouteen. Meidän on siis kiinnitettävä riittävästi huomiota näihin toimiin, jotka tukevat rahastoa se on avain koko Euroopan strategisille investoinneille. Tämä eh, on kuitenkin niin, että ehkä kolmannen pilarin kolmen näistä pilarista tulee kaikkein tärkein, kun pyritään elvyttämään yksityisiä investointeja. Tämä on laajempi asia, johon on puutettava eri tasoilla. EUn näkökannasta on kysymyksessä on sisämarkkinoiden loppuun saattaminen. Useista toimista on, komissio on jo ilmoittanut esimerkiksi pääomamarkkinaunionin otsakkeella neuvosto on nyt valmis tekemään yhteistyötä parlamentin ja komission kanssa koskien kaikkia aloitteita, joiden tarkoituksena on vahvistaa yhtenäismarkkinoita ja parantaa EUn kilpailukykyä. Samaan aikaan tarvitaan toimia myös kansallisella tasolla, jotta voidaan poistaa esteet investoinneilta ja saadaan kasvupotentiaali liikkeelle kaikkialla EU-ssa. Näin ollen odotamme, että komission, odotamme komission ehdotuksia tällä alalla. Investointisuunnitelma on täysin Latvian puheenjohtajakauden ohjelman kanssa samoilla linjoilla koskien talouspolitiikkaa ja kilpailukykyä. Kuten tiedätte, suunnitelmalla ei ole tarkoitus ratkaista kaikkia euroalueen ongelmia ja Euroopan unionin ongelmia – makrotaloudellista sokeista deflaatioon, energiaturvallisuuteen, turvallisuuteen, velkaongelmiin ja paikallisviranomaisiin, mutta se on kuitenkin yksi askel oikeaan suuntaan. Kaikkein tärkeintä on se, että se on suunniteltu mahdollisimman joustavalla tavalla niin, että se voi kasvaa. Rakenteelliset uudistukset, finanssipoliittinen vastuu, investoinnit ovat kolme avainkysymystä, joiden kautta voidaan saada kasvua ja työpaikkoja. Toisin sanoen investoinnit ovat vain yksi ainesosa tässä seoksessa. Meidän ei pitäisi unohtaa muitakaan, siis rakennerahastot ja finanssipoliittinen varovaisuus. Jotta voimme vastata edessä oleviin haasteisiin, parlamenttineuvosto ja komissio niiden on yhdessä tehtävä työtä tehokkaasti, jotta voidaan varmistaa se, että lainsäädäntöpakettiin vastaan tarpeisiin ja niin sen avulla saadaan talouden vauhtia. Kiitoksia. Merci madame. Je passe la parole à monsieur Katainen. Sarvonen Katainen komission nimissä, olkaa hyvä. Madam President, honorable members, it's all... Rouva puhemies, hyvät jäsenet, on aina ilo olla Euroopan parlamentissa keskustelemassa suurista kysymyksistä, kuten tänään teemme. Haluaisin myöskin kiittää kiittää Latviaa pääjohtajamaana hienosta työstä, kun se on investointisuunnitelman asettanut hyvin korkealle sijalle työlistallaan. Alle kaksi kuukautta sen jälkeen, kun kunnianhimoinen strategia julkaistiin työllisyyden kasvun tukemiseksi, komissio on esitellyt luonnoksen lakialoitteen eurooppalaisen investoinnin strategisen rahaston luomiseksi. Me etenemme melkoisen nopeasti. Tämä rahasto on Euroopan unionin investointityön ydintä. Tarkoitus on saada raha virtaamaan takaisin talouteemme sinne, missä se tarvitaan kaikkein eniten, ja myöskin tukea työpaikkojen luomista. Me olemme ehdottaneet, että löisi, loisimme äh, läpinäkyvän projektien valmistelu vaiheen ja investointineuvontakeskuksen, jotta voisimme taata toimijoille sitä tukea, jota he tarvitsevat, jotta voisivat tästä rahoituksesta luoda elinkelpoisia projekteja. Suunnitelmiemme linjojen mukaisesti kaikki nämä toimet poistavat epävarmuutta ja saattavat kipeästi kaivattua yksityistä rahoitusta liikkeelle. Me tarjoamme varmuutta selvittämällä sen, kuinka tämä uusi rahasto tulee toimimaan, kuinka jäsenmaat ovat kasvu- ja vakaussopimuksen puitteissa toimimaan ja kuinka ne voivat työpaikkojen ja kasvun luomiseen konkreettisesti vaikuttamaan. Näin tehdäksemme me esitämme oikeudellisesti lainsäädännöllisen tekstin, joka selventää oikeusperustaa eh, strategisen investoinnin rahaston osalta ja parantaa myöskin projektien suunnittelun eh, avoimuutta. Me etenemme nopeasti ja luotan teihin tukeenne, jotta saisimme vahvaa poliittista tukea sille, että eurooppalaisen strategisen investoinnin rahasto saataisiin toimimaan tämän vuoden ensimmäisellä puoliskolla. Aikataulu on erittäin kunnianhimoinen neuvosto. Neuvottelut vuoden 2015 9. tammikuuta aloitettiin ja investointirahasto ad hoc työryhmä luotiin. On erittäin tärkeää, että Euroopan parlamentin työ alkaisi myöskin mahdollisimman nopeasti. Me luotamme kansalainsäätäjiin, jotta he voisivat kesäkuuhun mennessä sopia tekstistä, jotta tämä rahasto itse olisi toiminta valmis vuoden puoliväliin mennessä. Koska etenemme erittäin nopeasti, on tärkeää, että käytämme aikaa selventääksemme sen, mitä olemme tekemässä. Haluaisin tarkastella erityisesti hallintokysymyksiä. ja suotuisuuskäsittelyjä. Komissio tuo äh, suotuisuuskäsittelyn vakaus- ja kasvusopimuksen mukaisesti tämä tulee tekemään mahdolliseksi jäsenmaille suoraan tai kansallisten pankkien kautta osallistua rahastoon. Jäsenmaat voivat myöskin osallistua eri tason projekteihin. Pääomamuotoiset osuudet eivät tule mukaan luotuiksi, kun me tarkastelemme valtion talouden tilaa meillä tulee olemaan säännöt investointi sääntöjen mukaiset säännöt tukikelpoisista projekteista. Meillä on kaksi jakoinen rakennehallinnossa ja tämä hallintorakento on erityisesti määritelty, jotta voisimme kohdata kohdentaa investoinnit epävarmoihin suuren riskin projekteihin sen sijaan, että rahoittaisimme tyypillisesti Euroopan investointipankin rahoittamia projekteja. Tämä on hyvin tärkeää, sillä tarjoamme lisäarvoa vain, jos saamme investoinnit suunnattua niille sektoreille ja niille talouden aloille jäsenmaissamme, jossa tätä tarvitaan kaikkien eniten. johto ryhmä tulee määrittelemään riskiprofiilin mukaisesti projektien valinnassa käytettävät kriteerit ja valintakelpoisuuden. Tämä ohjausryhmä, eli komissio ja investointipankki ja tulevaisuudessa myöskin kolmannet tahot, jotka mahdollisesti tekevät sopimuksen kumppaneiden kanssa, ovat mukana. Tarkoituksena on se, että kaikki tärkeät päätökset tehtäisiin konsensuspäätöksinä. Investointikomitea muodostuu kuudesta riippumattomasta asiantuntijasta ja he tulevat äh, arvioimaan projektien valintaa. Projektit valitaan niiden ansioiden perusteella. Päätökset tehdään tässä johtoryhmässä on erittäin tärkeää, että me valitsemme projektit niiden ansioiden perusteella, jos haluamme investoinnin toimivan tuottavasti. Kriteerit ja niitä koskevat säännöt johtoryhmä tulee määrittelemään. Peruskriteerit ovat kuitenkin nyt jo selvät. Projektit tämän aloitteen mukaan ovat sellaisia, että niiden tulee olla taloudellisesti elinkelpoisia – ja toisekseen niiden täytyy olla kyllin kypsiä paikallisesti tai kansallisesti. Niiden tulee kolmannekseen tarjota eurooppalaista lisäarvoa tai olla eurooppalaisten ohjelmien kanssa samoilla linjoilla, kuten esimerkiksi kestävän kasvun eurooppalaisen ohjelman 2020 strategian tai muiden strategioiden kanssa. Eurooppalaisen investoinnin rahaston pitäisi keskittyä sellaisiin projekteihin, jotka ovat suuririskisempiä kuin EIPn tyypillisesti rahoittavat projektit, jos haluamme tarjota lisäarvoa. Projektit otetaan mukaan vain, elleivät ne muualta saa rahoitusta. Mitä parlamenttiin tulee, investointirahasto tulee olemaan täysin parlamentin valvonnassa. Tämä valvonta perustuu kahteen perusajatukseen. Ensinnäkin raportointiin. Euroopan investointipankki tulee puolivuosittain raportoimaan komissiolle ja vuotuisesti neuvostolle ja Euroopan parlamentille investointitoimista, jotka on tämän rahaston kautta tehty. Nämä raportit ovat myöskin julkisia ja komissio tulee äh, valvomaan asetuksen toteuttamista. Äh, vastuullisuuden suhteen Euroopan parlamentilla on oikeus järjestää äh, strategisen investoinnin rahaston johtajan läsnä ollessa kuulemisia, koska se haluaa johtajalla tulee olemaan vastuu vastata parlamentin kysymyksiin nopeasti se joko suullisesti tai kirjallisesti. Euroopan parlamentti voi myöskin vaatia komissiota raportoimaan toiminnasta. Hyvät jäsenet, ehdotus, jonka esittelemme tänään, on sellainen, että se vaatii tuekseen monia esteitä poistavia toimia jotka poistavat investointiesteitä sisämarkkinoilta. Tämä on mielestäni investointisuunnitelman kaikkein tärkein osa. Tapa on muuttaa Euroopan suuntaa pysyvästi uusille raiteille ja avata uusia mahdollisuuksia. Tämä toiminta rypäs on mukana komission 2015 työohjelmassa. Komissio tulee esittelemään lisäehdotuksia energiaunioniin, digitaalisen ja sisämarkkinaan liittyen ja sisämarkkinastrategiaan liittyen koskien palveluja ja hyödykkeitä vielä tämän vuoden aikana. Me odotamme tukianne näissä asioissa. Ja lopultakin, hyvät jäsenet, haluaisin mainita, että vaikka asiaan liittyy paljon eh, teknisiä yksityiskohtia suunnitelmassa, joka meillä on käsittelyssä tänään, ja vaikka nämä tekniset yksityiskohdat täytyy saada toivottua oikein, emme saa hukata suurta kuvaa muististamme kriisi luottamuksen suhteen jarruttaa nyt investointeja, jotka ovat elintärkeitä Euroopan taloudelle. Näiden uusien toimien pitäisi saada investoinnit virtaamaan ja palauttaa luottamus sellaisilla alueilla ja sellaisilla talouden aloilla, jossa kasvua tarvitaan kaikkein kipeimmin. Poliittisella tasolla on todellakin kiire, sillä tarve on kentällä valtavaa. Minä teen tämän parlamentin kanssa käsi kädessä töitä, jotta tämä ehdotukset saataisiin hyväksyttyä mahdollisimman nopeasti, jotta voisimme merkityksellisesti vaikuttaa investoihin Euroopassa. Kiitoksia, herra komission jäsen. Aloitamme nyt keskustelun. Ryhmien edustajat ensimmäisenä Weber EPPstä neljä minuuttia. Puhemies, komission varapuheenjohtaja, neuvoston edustaja, Kansanpuolen ryhmä pitää hyvänä komission ehdotusta kasvupaketiksi, investointipaketiksi Euroopan tasolla. Uskon, että puiteolosuhteet ovat kunnossa. Millään velalla ei rahoitetta investointia, Pikemminkin halutaan yksitys, yksityissektorilta rahaa ja luoda, luoda samalla työpaikka Euroopan. tämän oikea tie, jolle meidän täytyy lähteä. Siksi kiitänkin siitä, että hyvin nopeasti on työstetty asia ja tehty hyviä ehdotuksia. Hyvät kollegat tulevat vielä menemään kol- kansapuolen kolikot enemmän puhumaan yksityiskohdista. Tämän päivän ehdotus täytyy kehittää, liittää toisen kehityskulkuun Euroopassa. Nimittäin se, mitä Kreikan vaaleissa tapahtui sunnuntaina, hyvät kollegat, voisin todeta, että Kreikan uusi pääministeri sanoo, että Euroopassa ei voida jatkaa samaa rataa, vaan hän aikoo tehdä samantyyppisiä ehdotuksia kuin Jyrki tänne Hän aikoo ehdottaa investointipakettia säästöpaketin lisäksi. Kansainvälinen työjärjestö ILO on tänään julkaissut lukuja, jotka toteavat, että näiden investointien kautta yli 2,1 miljoonaa uutta työpaikkaa saattaa syntyä Eurooppaan. Tämä on valtavan sykäys eteenpäin Euroopassa. Asiantuntijat voivat profiloida tässä keskustelussa. Tänään kun puhutaan Kreikasta, uskon, että hyvin monet sekä, että halutaan saada aikaan investointien kautta Euroopan talouden kohentamiseksi, ovat nyt vaarantamassa Kreikan uuden hallituksen rakentamisen vuoksi. Tsipras uusi pääministeri on ilmoittanut, että hän on ollut bailout lausekkeen ja hän ei aio maksaa velkaa takaisin. Sitten voidaankin kysyä, kuinka voidaan yksityisiä investointeja saada maahan, mikä samaan aikaan Euroopassa jotkut eivät maksa velkojaan takaisin. takaisin. Mitä tekemistä täällä on solidarisuuden kanssa? Ei tämä mitään tekemistä solidarisuuden kanssa, Mikä halutaan tämmöinen bailout, pelastus, toimi Kreikka varten. Ja sitten Kyproksella on, Kypros on maksamaan 100 miljoon, miljardia euroa, ja Italiassa on, on myöskin 10 miljardien takaisin maksu. Espanjassa 6,6 miljardia täytyy maksaa takaisin. Ja hyvät kollegat, Iranissa 346 miljardia peilaa tarkoittaa sitä, että kaikki muutkin maat, kaikki muut maat joutuvat maksamaan viulut Kreikan veloista, mikä Kreikka ei maksa. Espanja, Italia ja Kypros joutuisivat maksamaan silloin Kreikan velata. Johtaako tämä sitten vakauteen, hyvät kollegat? En usko, että tämä johtaa vakauteen. Minä uskon, että tämä johtaa epävakauteen Euroopassa, tällainen politiikka. Vaalilupaukset, joita Kreikassa tehtiin, olivat sellaisia, että 11 miljardia käytettäisiin Kreikassa lisää rahaa. Ei tämä investoijien sijoittajien uskoa Kreikkaan. Meillä on toivo ja sellainen toivo, että Kreikka, Kreikka tänä päivänä osoittaisi kasvua, vaikka se onkin vaikeassa asemassa, toivottavasti kasvua saadaan aikaan. Niin, että jotain tässä toivoa nyt ei järky vasemmisto-radikaali voimatta äh, kokoon, yhdistävät voimansa oikeistopopulistien kanssa Kreikassa. Muistutan sosiaalidemokraattisen ystävän siitä, että yhtäkään naista ei ole nimitetty hallitukseen. Siellä on pelkkiä miehiä huseeramassa uudessa hallituksessa. Sukupuolten tasapaino ei tässä ole oikein kunnossa. Hieman yllättävää. Ja kun on kyse investointirahastosta, tällainen poliittinen kehitys johtaa suurempiin vaaroihin, yhä suurempiin vaaroihin. Jäädä kysymys, saadaanko talouskasvua aikaan? Mikäli Euroopassa tarkastelee tilannetta, Irlannissa 3,6 on tapahtunut 3,6 prosenttia kasvua, Latviassa niinkään kasvua, Espanjassa yksi miljoonaa uutta työpaikkaa saatiin luotua, siis Espanjassa. Kaiken siissä maissa, joissa kansanpuolue on ollut hallituksessa ja on toimittu järkevällä tavalla, se kaikkialla siellä on saatu myönteistä kehitystä ja kasvua aikaan ja myönteistä tulevaisuuden näke- näkemiä. Ja me kansanpuolissa pidämme kiinni tästä kurssista jatkossakin. Monsieur Weber, il y a plusieurs demandes de blue card. Herra Weber, täällä on useita sinisiä kortteja. Otan vain yhden. Eh, edustaja Luka, Luka äh, hyvästä. Siis Rova von, von Stoffeltä. Ja, Herr Weber, Sie begrüßen natürlich... Herra Weber, Teistä on tietenkin että saadaan 350 miljardin investointipaketti, ei tämä ole mitenkään yllättävää. Kenties kaksi seikkaa. Te sanoitte, että velalla ei rahoiteta investointeja. Hämmästyttävää. Tässä käytetään julkisia varoja. Ja sitten äh, tällä tavalla motivoidaan yksityisiä investointeja käyttämällä 60 miljardia tässä vipuvaikutuksenomaisesti. Kyllähän tämä on velkaraha. Ja sitten väitetään, että kaksi miljoonaa uutta työpaikkaa syntyy. Ja sittenhän työttömyysongelma olisi ratkaistu ihan noin vain, sitäkö te sanotte? Hienoa, että kollega pystyy kuomaan ongelman näin nasevasti popu, yhtä hyvin kuin populistit. No ei, populistit myös keksivät itse parempia ratkaisuja. Ehdotus on nyt pöydällä ja kyse on ehdotuksesta, joka ei millään tavalla lisää Euroopan velkaa. Tämä rahoitetaan normeista talousarviosta, investointien kautta ja yksityisten investointien kautta. Mikä ajattelee järkevällä tavalla. Tämä tarkoittaa juuri sitä, että yksityisiä investointeja tarvitaan enemmän. Ja minun mielestäni Jyrki Kataisen ehdotus on aivan oikean suuntainen. Jatkamme, menemme eteenpäin SND-ryhmän nimissä Rodriguez, kaksi minuuttia. Many thanks, uh, Mrs. President. Suuret kiitokset, uh, puhemies. Varmasti meille tulee vielä mahdollisuuksia katsoa, mitä, seurasi, mitä seuraa Kreikan tapahtumista, mutta on aivan varmaa, että ähm, me tarvitsemme Kreikan suhteen toimia kaikkien toimielinten välillä, joka perustuu finanssipoliittiseen vastuuseen, mutta on saatava aikaan todellista edistystä ja todellisen kasvun näkymiä Kreikalle. Tämä on oikea vastaus, mutta se edellyttää investointeja. Tästä syystä keskustelumme tänään on merkittävä ymmärrämme kyllä, että on todella kiire. Tästä syystä haluaisin oman ryhmämme osalta todeta, että olemme todella huolissamme siitä, kuinka hitaasti Euroopan strategisia investointeja koskeva rahasto rakentuu. Olemme itse asiassa hyvin huolissamme siitä, että tähän mennessä jäsenvaltiot eivät ole ole myöntämässä omaa tuohon rahastoon. Tiedämme kyllä, että tarvitaan vahva pääoma pohja rahastoa varten. Se on erittäin keskeistä, jotta voidaan lisätä lainakapasiteettia. Kyseessä on hyvin kriittinen kysymys. Eikö tämä oikein nyt lähde liikkeelle? Tiedämme oikein hyvin, että Euroopan budjettitakkeen ja EU-maksuosuudet eivät riitä Olemme huolissamme myös siitä, että erityisesti ministeri Schoble vältti Saksan äh, aikomuksen antaa maksuosuuksia. Tämä on huono merkki. Tämä on este. Euroopassa tarvitaan massiivisia investointihankkeita, jotka vastaavat reaalitalouden tarpeita. Tästä syystä meidän on varmistettava se, että kaikki jäsenvaltiot, myös ne, joilla, jotka ovat liiallisen alijäämän menettelyssä, voivat osallistua tähän. Toivon, että saatte tuloksia aikaan seuraavassa euroalueen huippukokouksessa. Kiitoksia seuraavana Kamel ECR, Kamal ECR, kaksi ja puoli minuuttia. The ECO. Paljon kiitoksia. ECR ottaa tämän ilolla vastaan sen, että komissio haluaa tehdä jotakin investointivajojen suhteen, mutta minä usein puhun siitä, että pitäisi olla varoja. Varoja on, mutta pelätään byrokratiaa, siksi Eurooppa ei houkuta ihmisiä kuten muu maailma. Meidän täytyy tunnustaa se, että tämä rahasto ei tule ratkaisemaan kaikkea tajanomaisesti kaukana siitä. Ongelma ei ole rahasto itsessään, vaan tämä niin kutsuttu neljäs pilari. Meidän täytyy vähentää byrokratiaa ja laskea näitä esteitä investoille. Voisin antaa yhden mahdollisuuden, äh, esimerkin teille. Äh, minä olen ollut mukana amerikkalaisessa ähm, investoijien välisessä foorumissa, joka haluaisi siirtyä Euroopan unioniin, mutta he pelkäävät, että Euroopan unionin lainsäädäntö estäisi heidän toimintansa. Eli todellinen menestyshän tässä ei ole siitä, kuinka paljon teitä tai kaasuputkia rakennetaan. Todellinen menestys on se, kuinka moni yrittäjä saa rahoitusta ja voi luoda kestäviä työpaikkoja. Kun he aloittavat yritystoiminnan, meidän täytyy varmistaa se, että Euroopan unionin lainsäädäntö ei heitä kaada vuoden alusta lähtien monet yritykset joutuvat maksamaan ALV-veron eh, ei myyjän, vaan ostajan maahan. Tämä ei ole ongelma suurille toimijoille, kuten Amazonille, jotka toimivat, eh, mutta tämä yhden ratkaisun periaate kaataa pikkuyrityksiä, jotka tarjoavat esimerkiksi sähköisiä kirjoja tai sähköisiä kudontakaavoja. Ei heillä ole 28 jäsenmaassa mahdollisuus näitä alveasioita selvitellä. Ja nyt jos he haluavat toimia Euroopan unionin laajuisesti, heille kerrotaan, että he saattavat rikkoa syrjintälainsäädäntöä, elleivät kaikilla toimi. Eli he ovat pulassa, tekivätpä niin tai näin. On hyvä, että puhumme investoinneista ja digitaalista sisämarkkinoista ja investointiohjelmista, mutta jos me kaikki otamme tämän vakavasti, meidän täytyy repiä alas byrokratia, joka jarruttaa yrittämistä täällä. Se tulee tehdä nyt, ellei me tee näin. Mikään määrä investointeja ei tule kuilua kattamaan. Kuinka montaa tietä pitää kulkea, kysyy runoilija, mutta minä haluaisin tietää, kuinka monta ö, yritystä pitää ajaa konkurssiin ennen kuin poistamme byrokratiaa. Kuinka moni ihminen joutuu työttömäksi ennen kuin me vapautamme markkinat. Minä pelkään, että vastaus on tuulessa, kuten Bob Dylan sanoi. Tuulessa vastaus on. La parole, Kiitos. Edustaja Telitsoka. Kolme minuuttia. Uh, arvoisa puhemies. Varapuheenjohtaja, arvoisa ministeri. Ensin haluaisin vakuuttaa, että ryhmämme pitää investointisuunnitelmaa suurena asiana. Sanoisin jopa, että olette osittain jo tiellä menemässä eteenpäin. Herätätte nyt oikeita odotuksia, kun on kolme pilaria, jonka varaan ohjelma rakentuu. Näin yritysmaailma varmasti saa vastauksia toiveisiinsa. Näin lisätään luottamusta, luottamusta siihen, että EUn toimielimet pystyvät puuttumaan oikeisiin aitoihin ongelmiin oikein välinein. Nyt herätämme odotuksia. Emme ole vielä puolivälissä, mutta oikean suuntaan kulkemassa kuitenkin. Ja siksi on niin tärkeää saada todella tuloksia. Varapuheenjohtaja Katainen Olette sanonut, että pidätte sisämarkkinakysymystä kaikkein tärkeimpänä. Muistatte varmasti reaktion, joka ryhmästämme saatiin kysymykseen, jota ajettiin. Minä halusin ehdollisuutta rakenneuudistuksiin. Te selisitte, että se on ehkä monimutkainen suuri taakka, sen pitäisi olla yksinkertainen. Toivon, että se voisi olla yksinkertainen. Mutta Jätetään tuo nyt syrjään. Ymmärrän, että tämä voitti on jo kuultu. Toinen seikka, sen lisäksi mitä juuri sanoitte. Jos EU:ssa esitetään investointisuunnitelmaa, niin olettaisin, että komissio yrittäisi ainakin vaatia yksittäisiltä jäsenvaltioilta omia kansallisia investointiohjelmia. Nyt tulee erilaista ehdotusta jäsenvaltioista, joitain ehdotuksia olen nähnyt. Jotkut listat ovat hiukan myönteisempiä, innostavampia, toiset eivät. Toivon, että oikeat valinnat tehdään, mutta suhtautuisin paljon luottavaisemmin, jos kun näitä ehdotuksia tehdään, nähtäisiin konkreettisia kysymyksiä, johon kansallinen hallinto puuttuu niin, että saataisiin todella lainsäädäntö, jota on olemassa, todella toimimaan. Komissio tietää tarkkaan, missä jäsenvaltiot eivät kaikkea toteuta. Parempi hallinto, Kamal on aito liberaali ja siksi voin olla hänen kanssaan samaa mieltä siitä, että liiallisen byrokratian taakasta on puututtava. Ja kun puhun yritysmaailman ihmisten kanssa, tämä mainitaan aina. Kansallisen investointisuunnitelman tai minkä tahansa asiakirjan kautta voitaisiin vaatia konkreettisia askeleita. Se olisi hyvä asia. Kaksi huomiota vielä lopuksi. Yksi. Olisin odottanut vähän enemmän Latvian puheenjohtajakaudelta verrattuna siihen, mitä saimme kuulla tänään. Sanoitte, että maanantaina ei oli kokous, mutta mitä siellä tapahtui? Miten jäsenvaltiot sitoutuvat? Mikä on viesti? Mikä meille jää nyt viestinä parlamentti. Muuten tiedämme, että se on tärkeää ja tiedämme myös, että kokouksia järjestetään. Puhuja keskeytetään. Me varmasti annamme tukemme, mutta haluamme myöskin tuloksia kahden pilarin osalta myös jäsenvaltioiden puolelta. Kiitos. Puheenvuoron saa Papadimolis kuen puolesta puolitoista minuuttia. Kiitoksia. Herra Weber, ymmärrän, että olette katkera, koska ystävänne Samaras hävisi vaalit Kreikassa, mutta tällaista demokratia on ja suosittelisin teille sitä, että Täällä lopetatte tällaisen paniikin lietsonnan uudesta Kreikan hallituksesta. Me äänestimme katastrofaalista säästöpolitiikkaa vastaan. Se toi mukanaan kurjuutta, työttömyyttä. Ja tilanne on edelleen se, että rikkaat eivät Kreikassa maksa veroja. Nyt on toivoa siitä, että yksipuolista säästöpolitiikkaa ei Euroopassa enää äh, harjoitettaisi. Draghi on sanonut tekevänsä kaikkensa pelastaakseen euroalueen. Ja nyt komissio sanoo, että se pyrkii tekemään kaikensa, että saadaan kasvua ja investointeja, ei enää pelkästään harjoitettaisi säästöpolitiikkaa. Jos jäsenvaltiot ja neuvosto ja muut lähtevät mukaan, voidaan investoida siellä ja sinne, mihin investointeja todella tarvitaan, missä köyhyys on suurinta. Se, mitä sunnuntaina Kreikassa tapahtui, on asia, jota komissio ja neuvosto toisin kuin Weber kunnioittavat. Kiitoksia. Näen sinisen kortin. Hyväksyttekö te sen? Kollege Weber hat eben... Kyllä kollega Weber sanoi juuri, että Kreikka on nauttinut solidaarisuudesta euroalueella. Oletteko sitä mieltä, että Kreikan kansa ei ole saanut mitään tästä tuesta, vaan Kreikan kansa on kärsinyt säästöpolitiikasta ja tuista? Työttömyys on noussut järkyttävän korkealle tasolle, nuorisotyöttömyys myös. Solidaarisuus euroalueella on auttanut ainoastaan pankkeja ja velkoja, eikö niin? Weber, Herra Weber, se, mitä sanotte, tarkoittaa sitä, että Weberin ystävät Pasok ja muut uusi demokratia, heitä tässä rangaistaan. Jos Kreikka palasi drakmaan, silloin myös saksalaisveronmaksajat joutuisivat maksamaan. Tarvitaan uudistuksia, joilla on torjuttava korruptiota. Ja tätä kaikkea PASOK muutavat ovat kymmenen vuosia Kreikassa harjoittaneet. Seuraavaksi vihreiden puolesta aika Kout, puolitoista minuuttia. Kiitos puhemies. Meidän tarkoitus puhua investointiohjelmasta ja Kreikka-keskustelu voidaan ehkä säästää myöhempään. Ensin haluaisin kiittää komissiota investointiohjelmasta, että saadaan tilaa investoinneille sen jälkeen, kun on keskitytty säästöihin, säästöihin ja säästöihin vuosien ajan. Mutta kun katsotaan investointiohjelmaa nyt, meillä on kolme ongelmaa valitusten aihetta. Ja haluaisin mielelläni kuulla komission sen Kataisen kommentit näihin kantoihin. Demokraattinen valvonta. Se on siellä suunnitelmassa mukana, että investointiohjelma tukee EUn tavoitteita kaiken kaikkiaan, mutta tämä on liian monimutkaista. Jos katsotaan, mistä rahat tulevat Euroopan budjetista sitten uuteen investointiohjelmaan, jossa on ohjauskomitea, mutta miltä suunnitelmat näyttävät? Meidän osaltamme on hyvin tärkeää, että parlamentti on täysin tässä työssä mukana yhteislainsäätäjänä, jotta voimme olla mukana päättämässä. Toiseksi, liian vähän katsotaan yleistä kansalaisten etua, jos katsotaan listoja, joita jäsenvaltioista saadaan kaikkialle miljoonia ydinvoimaloihin, hiilivoimaloihin, Antwerpin kehätie. Tiedämme, minkälainen ongelma tämä on Belgiassa. Katson flaamilaisen kollegan suuntaan. Miten huolehdimme siitä, että tällaiset investoinnit ovat todella kaikkien etujen mukaista? Ja lisäksi tämä ei riitä, jotta saataisiin Euroopan talousliikkeelle. Nyt ei katsota esimerkiksi veron kiertoa. Mistä saataisiin nyt lisää tuloja tätä pakettia varten? Kiitos. Pour oh, maintenant, Monsieur Wolf. Seuraavaksi Wolf, olkaa hyvä. Thank you, Madam Chairman. Kiitoksia, puhemies. Arvon Katainen, huomaan, että olette yksi niistä komissaareista, jotka näyttävät ymmärtävän, mikä, miten järkyttävän heikko talouden, taloudellinen tilanne Euroopassa ja eurovyöhykkeellä on. Vuoden 2008 romahduksen jälkeen eurovyöhyke on ainoa maailman alue, joka ei kasva. Tämän vaikutukset ihmisiin on paha työttömyyttä, itsemurhia, taloudellista tiukkuutta kaikille, ja tämä näkyy erityisesti Kreikassa. Katainen, hyvää tahtovat ihmiset haluavat löytää ratkaisuja, mutta ne ratkaisut, joita te pyritte löytämään strategisen investointirahaston keinoin, eivät ole asianmukaisia kun epätoivoisesti halutaan saada aikaan samanlaista kasvua ja taloudellista kasvua kuin USA, niin akateemikot keksivät huonon ratkaisun eurolle. tekivät kovasti työtä, kokoustivat, pitivät seminaareja eurosta. Jos kuitenkin ymmärrettäisiin, että nimenomaan euro aiheuttaa ongelmia, niin teidän ei tarvitsisi käyttää 20 miljardia luodaksemme 315. Kiitoksia. Sitten Tsarjanopoulos, minuutti. Γιατί τα ευρωπαϊκά μονοπόλια χαιρετίζουν το επενδυτικό πακέτο Juncker. Kiitoksia, puhemies. Olen varma, että eurooppalaiset mm, monopolit hierovat käsiään yhteen, kun kuulevat Junckerin paketista. Tässä Julkista rahaa suunnataan eri hankkeisiin ja maat joutuvat tästä maksamaan valtavien leikkausten muodossa. Ja tämä on tässä tärkeää. Yritämme edelleen vähentää työn yksikkökustannuksia ja pyrimme houkuttelemaan yksityisiä sijoituksia. Ja tämä lisää painetta työntekijöitä kohtaan. Tämä on Euroopan ohjausjakson viesti. Niin, kiitoksia kovasti puhemies, arvon komissaari, neuvoston edustaja. Meidän on tietysti tuettava komission ehdotusta, emme voi muuta tehdäkään, koska meidän täytyy virkistää taloutta, jotta pääsemme tästä kriisistä. Komissio on ymmärtänyt, että kiirettä pitää. Tässä on kiireellinen tilanne käsillä ja nyt on tehty ehdotus rahastoksi ja on tärkeää, että tässä teidän ehdotuksessanne tai tätä ehdotustanne, ehdotuksestanne parlamenttikin ymmärtää, mitä siitä seuraa, miten tätä rahastoa toteutetaan jatkossa mitkä ovat painopisteet. Me olemme tietysti yhtä mieltä siitä, että otetaan käyttöön sellainen hallinto, lautakunta, joka valitsee nimenomaan elinkelpoisia investointeja. Se antaa investoijillekin varmuutta. On erittäin tärkeää, että byrokra- byrokratia ei tukahduta investointiintoa. Meidän täytyy pitää huoli siitä, että että ei tehdä siis pitää huoli siitä, että teknologia edistyy, mutta ei kaiken muun hinnalla. On pidettävä huoli siitä, että Euroopan teollisuus pääsee eteenpäin. Ja meitä hiukan huolestuttaa se, että 2020, äh, Horisontti 2020 ohjelma kärsii. Me nimittäin tarvitsemme tätä ohjelmaa. Ähm, ja lopetan kohta, puhemies ja nyt puhun vielä neuvostolle, sanon, että jäsenvaltioiden vastuu on suuri, koska nimenomaan jäsenvaltiot ovat ne tahot, jotka äh, antavat rahaa tähän omista budjeteistaan. Haluatteko te, Wolf, käyttää puheenvuoron? Valitettavasti meidän täytyy kuitenkin mennä eteenpäin. Annan puheenvuoron Tomasille kaksi minuuttia. Oui, merci, madame la présidente Kiitoksia puhemies. Arvon ministeri, hyvä komissaari, ensinnäkin haluan kiittää teitä esityksestä. Ne täytyy sanoa, että en ole samaa mieltä niiden ne, jotka tuomitsevat Junckerin eh, ehdotuksen. Olen kuitenkin sitä mieltä, että tarvitaan enemmän eh, näkyvyyttä ja selkeyttä. Tämä eh, Tämän rahastonhan on tarkoitus saada aikaan julkisia investointeja ja on ikävää, jos yksityiset investoijat eivät luota julkiseen rahaan. Me olemme alusta saakka, me sosiaalidemokraatit, olleet sitä mieltä, että julkinen investointi on tärkeää. Valitettavasti näitä 315 miljardia ei välttämättä tarvita ainoastaan, vaan tarvitaan muutakin. On erittäin tärkeää, että nimenomaan jäsenvaltiot ryhtyvät käyttämään tätä uutta välinettä ja kontribuoivat tähän rahastoon mitä tulee vakaus sopimukseen ja sen joustavuuteen. On erittäin tärkeää, että pidämme kuitenkin kaikkein tärkeimpänä tavoitteenamme kasvun ja investoinnit. On tärkeää, että ne hankkeet, joita tähän, joita tähän investointirahastoon tukemaksi valitaan, ovat elinkelpoisia. Täällä korostetaan muun muassa koulutushankkeita, ne olisivat tukikelpoisia, mutta miten te aiotte laskea näiden koulutushankkeiden tukikelpoisuuden ja mm, miten esimerkiksi työllisyystavoite otetaan huomioon prioriteettina? Ei hän voi luottaa siihen, että pelkästään Euroopan investointipankki ää, <clears throat> päättää näistä valinnoista. Ajatellaan nyt esimerkiksi vaikkapa nuoriso, nuorten työllisyys ja niin edespäin, energiahankkeet ja niin edespäin. No, te ylititte puheaikanne ja teidän takana oleva henkilö esitti sinistä, sinistä korttia. Hyväksyttekö sen? Ja, Frau Kollegin Tom. Niin, hyvä kollega Thomas, puhuitte siitä, että vaaditte vuosittain miljardi kokoisia ohjelmia tämän tyyppisiä, jotta julkisia hankkeita saadaan toteutettua. Mutta miten haluatte tämän kaiken rahoittaa? Ette myöskään sano mitään siitä, että määrällinen elvytys yhdistettäisiin rakenneuudistuksiin Yhdysvalloissa tai yhdistyneessä kuningaskunnassa. Eli miten rahapolitiikalla siellä tuetaan tällaisia hankkeita, mutta tehdätte hankkeita, joita ei pystytä rahoittamaan? Madame Thomas. Rouva Thomas. No, kyllä minä olen komission kanssa yhtä mieltä siitä, mitä me teemme. Tarvitaan julkista, julkista rahaa investointeihin ja julkista rahaa Euroopan budjetista ja tarvitaan myös uudenlaista tulkintaa vakaus- ja kasvusopimuksesta. Investoinnistahan tässä, puhu, investoinnistahan tässä puhutaan. Ja Euroopan unionihan nimenomaan tarvitse sitä, että kaikki jäsenvaltiot yhdessä saavat hyötyä tästä investointirahastosta ja hank- toteuttaa hankkeita. Ja haluaisinkin tietää, minkälaisia, minkälaisia toimia esimerkiksi olet valmiita antamaan vaikeuksissa oleville alueille. Monsieur Starbati. Starbati, minut. Frau Präsidentin, die Euroopan... Puhemies, Euroopan EUlla on tietty filosofia. Me reagoimme visionäärisin suunnitelmin ja eri rahoitusmuodoin haasteisiin. Muistan Lissabonin strategian. Meillä oli uusia äh, strategisia tavoitteita siitä, että meistä tulisi kaikkein dynaamisin ja kilpailukykyisin alue maailmassa. Nyt meillä on edessämme pelkkä strategian sirpaleita. Emme ole enää kilpailukykyisiä, meillä ei ole kasvua, mutta sen sijaan meillä on joukkotyöttömyyttä, investointeja ei ole. Mitä komissio tekee? Se esittelee uuden suunnitelman, uuden eurooppalaisen strategisten investointien rahaston. Tähän, tämä perustuu monenlaisiin arvioihin ja kaikki, jotka ovat työskennelleet tällaisten asioiden kanssa, tietävät, että arviot eivät aina riitä. Bertolt Brecht sanoi, että suunnitelmia voi luoda, mutta ne eivät helposti toteudu. Madame la présidente, merci. Kiitoksia. Amorosia puolitoista minuuttia. Niin kiitoksia. Tehän, tie, tehän tunnette kuudennen kohesio kertomuksen, jossa äh, todetaan, mitkä ovat kohesiotavoitteet vuodesta 2008 ja miten niitä on saavutettu. Jos äh, lähdetään siitä, että kaikkein rikkaimmille alueille äh, investoidaan, niin siinä tapauksessa koko koheesiorahasto aiheuttaa vain yhä enemmän ja enemmän alueiden välistä eriarvoisuutta. Eli meidän täytyy pitää huoli siitä, että kaikki e, alueiden tyypit hyötyvät tästä e, suunnitelmasta. Ei, tämä ei ole mikään toive, jonka esitän, vaan mielestäni tämän pitäisi olla velvoite komissiolle. Euroopan komission täytyy, komission täytyy myös pitää huoli siitä, että tätä suunnitelmaa ei tämä suunnitelma ei rahoita sitä, mitä elinkeinoelämä jo nyt itse pystyy rahoittamaan. Me tarvitsemme aivan uudenlaista diiliä Euroopalle, new Dealia Euroopalle. Ajattelen tässä muun muassa meritalouksiin investointeja ja ajattelen sellaisia investointeja esimerkiksi nuoriin köyhissä, köyhillä alueilla – asuviin nuoriin, joilla on paljon lahjoja ja joita tulisi tukea. Ja vielä puhun hallinnoinnista. On ihan selvää, että Euroopan parlamentin täytyy saada sanansa hallinnoinnissa kuuluviin. Vana. Sitten Vana minuutti. Arvoisa puhemies, tänään esitetty kansainvälisen työjärjestön tutkimus puhuu työ voimapotentiaalista 2,1 miljoonaa vuoteen 2018, mutta vain jos kaksi edellytystä täyttyy, samalla investoidaan työmarkkinoihin erityisesti niillä alueilla, joilla työttömyystasot ovat korkeita tällä hetkellä. Ja tämän lisäksi tukitoimia koulutusalalle, koulutukseen kaiken kaikkiaan. Varapuheenjohtaja Katainen viime viikolla budjettivaliokunnassa selkeästi sanoi, että tavoitteena on houkutella yksityisiä investoijia ja parantaa kilpailukykyä. Tänään ainakin perusperiaatteissa 2020, Euroopan 2020 strategia on mainittu. Siellä on ilmasto, työllisyystavoitteet ja köyhyystavoitteet mukana. Nämä kriteerit tämän investointisuunnitelman osalta eivät ole sitovia tähän mennessä. Miten haluatte huolehtia siitä, että nämä suuntaviivat todella tulevat noudatetuiksi, kun ohjelma toteutetaan? Kiitos. Seuraavaksi Zanni, minuutti. Presidentti. Kiitos puhemies. Tämä investointisuunnitelma jälleen kerran epäonnistuu. EU ei edelleenkään pysty vastaamaan talouskriisiin. Kysyn, miten tässä halutaan pohjautua lähestulkoon pelkästään yksityisiin investointeihin. Luottamusta ei ole ja kasvua ei ole ja tätä kautta sijoittajat eivät lähde mukaan. Tässä tarvittaisiin silloin valtaisaa julkista toimintaa, jotta saataisiin myös muita investointeja. Tämä on puhdasta utopiaa. EU-jäsenvaltioiden pitäisi pystyä toimimaan ilman tiettyjä pakotteita. Tässä monet maat ovat vuosien ajan ylittäneet kolmen prosentin rajan. Meillä on Maastricht ja Fiscal Compact täysin absurdeja sääntöjä, jotka eivät toimi. Ja tässä toiminta johtaa siihen, että voidaan menettää yli 20 miljardia lisää verotuloja. Seuraavaksi Gonzales Pons, puolitoista minuuttia. Kiitos puhemies. Hyvä Katainen. Espanja on tukenut tätä rahastoa ja pyydämme, että lisäperiaatetta tässä myös sovellettaisiin, eli sitä, että tämä rahasto ei korvaisi mitään muita jo luvattuja investointeja. Tässä myös todella rahoitettaisiin riskialttiimpia hankkeita, jotka eivät muuten saa rahoitusta. Tavoitteet rahastolla ovat sellaisia, että saataisiin todella suoria vaikutuksia aikaan talouteen ja saataisiin työpaikkoja, laadukkaita investointeja, hyvin teknisiä ja teknologiaan kohdistuvia ja kannattavia investointeja. Meidän täytyy nopeasti hyväksyä ainakin ensimmäiset hankkeet. Meidän on vastattava odotuksiin. Hallitusten on toimittava. Tässä, niin kuin kaikessa, hallitusten on pidettävä kiinni sitoumuksistaan. Se, että hallitus vaihtuu, ei tarkoita sitä, että valtio vaihtuu, vaan hallituksen on pidettävä kiinni aikaisemmista sitoumuksista, olipa hallituksen väri mikä tahansa. Mikään alue ei saa aiheuttaa vaaraa tai riskiä muille, eikä kukaan saa hyötyä siitä, että itse aiheuttaa riskiä muille. Hyvät kollegat, meidän kaikkien pitää tehdä tässä oma osuutemme, ei pelkästään Kreikan. Monsieur González Pons, acceptez-vous Hyväksyttekö te sinisen kortin? Je précise à cet égard on va être obligé de stopper. Niin, meillä on nyt erittäin äh, pitkä Catch the Eye-luettelokin, joten no, Sanni saa puheenvuoron. Sanni. Allez-y. Eh, eh, Kiitos arvoisa puhemies. Minä haluaisin kysyä kollegalta, olenko ymmärtänyt nyt oikein, että on epäilyitä tämän rahaston osalta, kun siinä otetaan pohjaksi kansallisia varoja. Eh, he dicho que... Sanoin, että tässä rahastossa pitää noudattaa lisäperiaatetta, eli varat, jotka tähän uuteen investointirahastoon suunnataan, eivät missään tapauksessa saa korvata sellaisia sitoumuksia, joita Euroopan investointipankki on jo luvannut tai ei saa ottaa varoja pois sellaisilta hankkeilta, jotka jo toimivat ja jotka luovat useita työpaikkoja. Kiitoksia, Van Brent. Kaksi minuuttia. Kiitos puhemies, arvoisa komission jäsen, neuvoston edustaja. Paljon on sanottu Kreikasta, vaikka sitä ei ole tarkoitus täällä keskustella, mutta varma, varmasti oppia tästä jotain. Se on tietenkin demokratiaan liittynyt kysymys, mutta kansalaisten joukossa tuntuu olevan yhä enemmän tukea sille, että tarvitaan uudenlaista eurooppalaista politiikkaa. Voimme keskustella siitä, mutta uudenlaista tarvitaan. Kyllä tässä jotain varmasti on kunnianhimoisempaa, kyllä, mutta on hyvin tärkeää myöskin ajatella niitä, jotka ovat kärsineet säästöohjelmista. Nyt on voitava edetä. Tulevaisuudesta kun keskustellaan, puhutaan paljon rakenneuudistuksista. Se mainitaan erittäin usein. Mutta mitä tähän tarvitaan? Mitä rakenneuudistuksia? Mistä päästään nopeasti konsensukseen? Ehkä tärkein rakenneuudistus tulevaisuutta ajattelen olisi taloutemme muuttuminen muuttuminen niin, että siitä tulee kestävä vihreä talous. Näin muutettaisiin kurssia radikaalista. Puhumme kohta ilmastosta, tiestä kohti Pariisia. Tämä pitäisi ottaa huomioon ja se pitäisi ottaa myöskin näihin sääntöihin mukaan, jotka koskevat tätä investointisuunnitelmaa. Tämä on aivan äärimmäisen tärkeää. Katso myös kollega Barsin suuntaan on analysoitu näitä kaikkia ehdotuksia, joita on iso läjä – ja analyysit osoittavat, että yli 600 miljardia liittyy ihan hyviin ehdotuksiin. 25 prosenttia. Siinä on myöskin hiiltä, ydinvoimaa mukana. Mutta 600 miljardia oikeastaan kaksinkertaisesti, mitä siellä voitaisiin täysin käyttää kestävän talouden tukemiseen. Parlamentti aikoo pyrkiä huolehtimaan siitä, ettei ainoastaan investoida, vaan investoidaan järkevästi, kestävästi ja katsoen tulevaisuuteen. Merci, la parole Kiitoksia. Sitten sun minuutti. El otro día nos quedamos un poco... Olemme tässä eräänä päivänä hieman hämillämme, kun olitte talousasioiden valiokunnassa ja sanoitte, että mikään valtio ei ollut sitoutunut osallistumaan Junckerin rahastoon. Tämä hämmensi meitä ja kuulosti siltä, että tämä on aika tyhjä rahasto. Toinen asia, jonka halusin teille sanoa, on, että jos haluatte käyttää EUn talousarvion varoja, esimerkiksi verkkojen Euroopan varoista, niin tämä saattaa olla todella haitallista. Sitten näiden hankkeiden, joita tällä rahastolla rahoitetaan, pitää olla sellaisia, että ne vaikuttavat myönteisesti yhteiskuntiin. Täytyy myös katsoa ympäristöpuolta ja täytyy estää se, että nämä hankkeet eivät ole EUn poliittisen, poliittisen linjan vastaisia tai e-, investointipankin hankkeiden vastaisia. Kiitoksia sitten Fernandes, puolitoista minuuttia. Kiitoksia puhemies. Euroopan strategisten investointien rahasto on innovatiivinen, se johtaa työpaikkojen luomiseen, auttaa liike-elämää, yrittäjyyttä, johtaa kunnianhimoiseen investointisuunnitelmaan, jolla on monia myönteisiä vaikutuksia, sivuvaikutuksiakin, ja on omiaan vahvistamaan sisämarkkinoita. Se antaa meille keinot poistaa esteitä sisämarkkinoiden syventämiseltä. Se on omiaan luomaan meille uusia energiaverkostoja, edistämään digitaalitaloutta, parantaa meidän kilpailukykyämme ja niin edespäin. Jos tämä rahasto on, haluaa olla menestyksekäs, sen täytyy olla avoin ja sen täytyy saada riittävä legitimiteetti taakseen. Kaikkien jäsenvaltioiden täytyy hyväksyä se ja, jäsenval- ja Euroopan parlamentinkin täytyy olla mukana. Öö, saada sanansa kuuluviin tässä Junckerin suunnitelmassa ja sen täytyy olla myös solidaarisen, solidaarinen alueellisestikin. Kiitoksia. Seuraavaksi Bulman. Arvoisa puhemies, arvon kollega Kamal ei halua tässä lystikkässä keskustelussa olla valitettavasti enää mukana, mutta mielelläni kuitenkin sanoi, että kun hän esittää sitaatteja, niin pitäisi valita oikein. The times they are changing olisi nyt oikeampi laulun sanojen siteeraus tähän. Eli vähän yhtenäisyyttä voitaisiin kai tässä tukea. Ilmeisesti on niin, ettei täällä parlamentissa ole merkittävää voimaa enää poliittisessa Euroopassa, jolle joka ei ymmärrä, että tarvitsemme investointeja – nyt meidän on tehtävä jotain asian eteen. On tuettava työllisyyttä saada kasvua uudestaan. Hyvät kollegat, onhan tämä jo jotain. Olemme tästä asiasta yhtä mieltä. Nyt teknisesti on kyse siitä, miten tämä toteutetaan. Ja tässä komission varapuheenjohtaja Katainen, minulla olisi pari kysymystä, ja ne pitää selvittää. Onneksi yhteispäätösmenettelyssä sitä vartenhan me täällä olemme. Ensimmäinen kysymys yksityinen julkinen kumppanuus, paljon etuja, riskiä otetaan yksityisiltä, jos se onnistuu, saadaan enemmän pääomaa liikkeelle. Mutta miten saamme rahat, jos tämä nyt toimii? Miten se saadaan oikeille aloille? Niille, joilta saadaan eniten lisäarvoa yhteiskunnan osalta tulevaisuutta ajatellen. Miten tämä saadaan aikaiseksi? Ja tästä syntyy kaksi lisää kysymystä. Kuka tässä päättää tämän uuden välineen hallinnoinnista? Jos Euroopan parlamentti myöntää rahoja, emme kai me anna tästä päätäntävaltaa kaikille. Meidän täytyy edelleen voida yhteispäätösmenettelyssä puhua muotoseikoista. Toiseksi totta kai pitää olla mahdollista, että kehitellään valtavaa hankkeiden määrää, jotka ovat lähes valmiita. Tähän tarvitaan hyvää välineiden yhdistelmää. Me olemme käytössä yhteispäätösmenettelyssä. Varmasti löydämme oikean tien. Luotan siihen. Kiitos. Kiitoksia puheenvuoron saa Van de Kamp. Eh, mevrouw de voorzitter. Arvoisa puhemies. EPP-ryhmän jäsenenä ja liikennevaliokunnan jäsenenä ja hollantilaisena pidän tervetulleena Junckerin komission suunnitelmaa. Usein en ole kollega Eichhautin kanssa samaa mieltä, mutta kyllä nyt on aika nähdä Euroopassa myös mahdollisuuksia, haasteita, ainoastaan uhkia. Aina, tai pitkään on ajateltu vain uhista ja nyt pitää ajatella, mitä haasteita meillä on. Mutta kyllä kai, kun pyritään kaikkein parhaimpaan tulokseen, niin on ongelmiakin edessä. Yksi on se, että liikenneala verkkojen Eurooppa-välineen kautta huolehtii puolesta varoista, mutta me teemme mielellään myös Alankomaissa, koska me olemme sitä mieltä, että varmasti saamme näin paljon varoja myös klassista infrastruktuuria varten. Ymmärrän kyllä, että internet- ja energiaunioni tarvitsevat paljon varoja, mutta me haluamme myös klassista infrastruktuuria. Varmasti tästä tulee vielä haaste, että vakuutetaan yksityiset markkinat Junckerin suunnitelmasta, jos katsotaan korkotasoa. Minulla olisi kysymys neuvoston suuntaan. Miten paljon rahaa neuvoston puheenjohtaja on saanut jäsenvaltiolta, jotta voidaan tukea Junckerin suunnitelmaa? Kiitos. Merci. La parole est à Kiitoksia. Kardia Sabal Rubio kaksi minuuttia. Kiitos puhemies. Hyvä komission jäsen Katainen. Säästöpolitiikka Euroopassa ei ole toiminut ja siksi nyt todella tarvitaan syvällisiä ja kiireellisiä uudistuksia. Ja siinä mielessä komission esittelemä suunnitelma menee oikeaan suuntaan. Sillä haetaan investointeja ja tätä kautta sitten saataisiin aikaan kasvoja työpaikkoja. Tämä on nyt kaikkein voimakkain välineemme uudistaa talouttamme määrä ei pelkästään riitä, vaan myös hankkeiden laatu ja lisäarvo, jota saadaan, ovat keskeisessä asemassa. Tarvitsemme sellaisen investointisuunnitelman, joka vastaa Eurooppaa, jonka haluamme. Tarvitsemme laaja-alaisia toimia. Ja haluaisin vielä kerran korostaa sitä, että tarvitaan johdonmukaisuutta poliittisten tavoitteiden ja sitten Euroopan tason rahoitusvälineiden välillä. Mitään toimivaa suunnitelmaa ei nyky talousarvion kautta tätä tähän, tässä muodossa voida saada aikaan. Mutta kuten sanoin, menemme oikeaan suuntaan. Tarvitsemme tätä suunnitelmaa, sen pitää toimia. Meidän on saatava Euroopan talous uuteen nousuun. Tässä on noudatettava useita kriteereitä. Ensinnäkin tämä lisäävä, lis, lisäkriteeri, tässä ei saa pelkästään ottaa varoja vanhasta hankkeesta, silloin lisäarvoa ei synny. Sitten täytyy katsoa, minkälaiset yhteiskunnalliset vaikutukset näillä hankkeilla on. Ja on puututtava sellaisiin markkinatilanteisiin, jotka eivät ole ihanteellisella mallilla. Eli tässä on monia asioita, joista on puhuttava. Me olemme valmiita keskustelemaan komission ja neuvoston kanssa ja tekemään yhteistyötä, jotta tämä suunnitelma toimisi. Ja haluaisin vedota tässä neuvostoon ja kaikkiin maihin, että ne lähtisivät mukaan tähän suunnitelmaan. Me tarvitsemme lisää pääomaa. Ja puhuja keskeytetään. Merci. La parole est à Madame Gressle. Kiitoksia. Puheenvuoron saa Gressle. Arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen. Junckerin pakettiin liittyy monia avoimia kysymyksiä. Olisi hienoa komission jäsen, jos joskus saataisiin myös vastauksia. 8 miljardia euroa parlamentti saa antaa ja sen jälkeen emme mitään. Tässä yhdistetään näitä varoja, mutta ei ole mitään tilivelvollisuutta. Koska emme saa kunnollista kokonaiskuvaa siitä, mikä toteutuu, mitä riskejä siihen liittyy, mitä tällä rahalla saadaan aikaan, mutta yksi asia on ihan selvä. Nämä kahdeksan miljardia tutkimusvaroja alutaan. Tässä on monia ongelmia. Eli miten kokemukset, joita on saatu rahoitusvälineiden osalta, miten ne otetaan huomioon? Budjetin valvontavalikunnasta voisin sanoa, että tällä kaudella 2007-2013 vain 40 prosenttia rahoitusvälineitä varten varattuja varoja saatiin loppupeleissä niille, joille ne kuului. Miten voidaan nyt uskoa, että maailma jotenkin muuttuu? muuttuu tällaisen paketin kautta? Minulla on tässä kyllä monia kysymyksiä mielelläni, haluaisin myös vastauksia. Haluaisin myös sanoa seuraavaa. Riittääkö se, että annetaan rahaa? Kreikka käyttää hyvin heikosti maaseudun varoja. Joitain alueita on rahoitettu niin paljon, että siellä ei voida hoitaa näitä hankkeita. Tekninen apu olisi ainakin yhtä tärkeää kuin raha. Kysymys kuuluu usein, mitä me tarjoamme investoijille? Tämä on tärkeä kysymys. Saksan DAX plus 59 prosenttia viime vuosien aikana. Toivon, että ei tehdä sellaisia joista, asioita, joista lopulta veronmaksajat joutuvat maksamaan. Kiitos. Kiitoksia. Nyt Van Nistel, Nistelrooy saa puheenvuoron. Arvoisa puhemies, kiitos. Tuen täysin Junckerin ohjelmaa investointeja ajatellen, jotta saadaan koko talous uudestaan liikkeelle, mutta pari huomiota kuitenkin. Ensimmäinen 460 miljardia euroa rakennerahastoissa ja investointirahastoissa. Ja suhde näiden välillä on hyvin epäselvä. Jotain muutoksia pitää tehdä. Me olemme keränneet monien ohjelmien kautta kokemuksia. Paljon on tapahtunut näiden varamien kanssa, joita budjetissa on tähän mennessä ollut. Ja sitten on sanottava, että on oltava tarkkana, ettei velka, jota on kaikenlaisissa hankkeissa jo hajautettuna, on ajateltava EIPn asemaa, sitä saadaanko todella aitoja uusia täydentäviä investointeja. Kysymykseni neuvostolle ja teillekin on, kriteerit eivät ole ihan selvät. Jos tulee sellainen tilanne, että tietyt vanhat jäsenvaltiot saavat näitä varoja, eivät uudet, niin onko tämä tilanne, joka voidaan hyväksyä? 80-90 prosenttia menee tiettyihin jäsenvaltioihin, ei muihin. Puhutaanko tästä aiheesta? Ja haluaisin vielä erityisesti painottaa rajat ylittäviä hankkeita. Tässähän juuri Eurooppaa tarvitaan lisää. Tämän tyyppisiä hankkeita pitäisi priorisoida. Toivoisin tässä neuvoston kantaa. Kiitos. Kiitoksia. Edustaja Karas, puolitoista minuuttia. Herr Vizepräsident. Varapuheenjohtaja, puhemies, hyvät naiset ja herrat. Euroopassa työttömyys on liian kovaa, valtiot ovat liian velkaantuneita, rakenteet ovat vanhentuneita, investointeja on liian vähän ja kilpailukyky on liian heikkoa ja samoin työllisyys ja kasvu ovat liian heikolla tolalla. Tämä suunnitelma, josta nyt puhumme, on vain yksi aloite ja tämä on lisäaloite tämänpäiväinen suunnitelma, ja tästä olen tyytyväinen, lähtee nyt kulkemaan uusia polkuja, mutta sillä ei korvata jo päätettyjä toimenpiteitä, vaan tämä on lisää aloite, jolla halutaan elvyttää kasvua, työllisyyttä. Ja tämä on tällainen eurooppalainen investointi toimi. Ja ajatus tässä taustalla on tärkeä. Tarvitsemme sellaisia hankkeita, jotka ovat pitkällä aikavälillä menestystarinoita. Muuten emme saa mukaan yksityissijoittajia. Hyvät näistä herrat, tämä parlamentti kantaa oman osuutensa vastuusta. Omassa työssämme valiokunnissa, erityisesti kokoomussa ja ekonissa, tämä tulee esille. Tarvitsemme vuoropuhelua se ei meille sovi, että me olemme tässä vain EIBn kumileimasin. Me haluamme olla mukana vaikuttamassa asioihin. Jäsenvaltioiden pitää antaa entistä enemmän pääomaa rahastolle ja samoin takuita. Euh, Kiitoksia. Eller puolitoista minuuttia. Katainen. Arvoisa Katainen. minne viittaan Manfred Weberin puheenvuoron. Hänkin sanoi, että olemme tukea tätä, tämä on oikea hanke, mutta nyt vielä oikea rakennelma on saatava aikaiseksi. Käytännössä kaksi kysymystä. Mikä lisäarvo saadaan verrattuna Horisontti 2020 ja rahoitusvälineisiin, jotka ovat kosmessa? Täydentävätkö nämä kaikki toisiaan ja miten voidaan luoda lisäarvoa? eikä vain uudelleen suunnata varoja. Toinen kysymykseni, minkälainen riski profiili etsitään, kun rahoitetaan näitä hankkeita, tai esitän toisen tämän, miten saadaan todella kunnollinen vipuvaikutus. Tämä on tärkeää, kun ajatellaan tilannetta nykyrahoitusvälineiden välillä. Olisi ollut hyvä saada vähän enemmän kunnianhimoa, ettei otettaisiin varoja tutkimuksesta ja kehityksestä. Taakanjakoa pitäisi olla, mutta tämä on ehkä helppo tapa, että otetaan tämä eurooppalaisista varoista. Kiitos. Nyt siirrymme Catch the Eye-osioon. Yhdeksän puheenvuoroa annan monista. Ensimmäinen on Maritic, minuutti. Allez-y, madame. Olkaa hyvä. Zahvaljujem predsjedavajuća. Pozdravljam potpredsjednika. Kiitoksia puhemies. Minäkin haluan toivottaa tervetulleeksi varapuheenjohtajan uudesta in, uuteen investointipolitiikkaan voidaan ottaa hyödyksi hyvä oppi kohesiopolitiikasta. Ja se on se, että meidän täytyy laatia, valmistella laadukkaita hankkeita hankkeita ja vahvistaa myös ihmisresursseja. Ihmisresurssit ovat tärkeä asia ja komission tulisi siihen kiinnittää huomiota rahan lisäksi. Ne jäsenvaltiot, jotka käyttävät tällä hetkellä kohesiopolitiikasta saatuja varoja, niiden tulisi investoida myös näiden hankkeiden yhteisrahoitukseen. Ja minä toivon, että tämä uusi investointipolitiikka ei korvaa kohesiopolitiikan hankkeita, vaan pikemminkin täydentää niitä, ja että että maat saavat apua fiskaalisessa konsolidaatiossa, jotta niiden ei tarvitse lopettaa investointeja, vaan pikemminkin niitä edistää. Sitten Ajala Sender, olkaa hyvä. Kiitos puhemies. Halusin kysyä herra Kataiselta. Me olemme sopineet tästä verkkojen Eurooppa-välineestä. Se on toiminut varsin hyvin infrastruktuurin palveluiden ja työpaikkojen luomisessa. Nyt äh, Junckerin suunnitelmassa kuitenkin tästä välineestä otetaan osa pois. Eli käytetäänkö nämä varat suoraan liikennehankkeisiin? Saadaanko niillä aikaan lisäarvoa? koska se, mitä Kastor hankevelkakirjalla tapahtui, niin ei anna syytä olettaa, että varat, jotka tätä kautta suunnattaisiin, todella saisivat aikaan toivottuja tuloksia ja ne olisivat samalla tavalla parlamentin ja komission valvonnassa. Merci pour Kiitoksia seuraavaksi Ford. Hyvät kollegat, me tarvitsemme investointia ja yksityisen sektorin investoi ja, investoijien yksityisen sektorin täytyy tietää, että me olemme heidän puolellaan. Minun sähköpostilaatikkoni on täynnä järkyttyneiden investoijien ja yrittäjien kirjeitä. He ovat lakanneet investoimasta. Uudet arvonlisäverosäännöt on tarkoitettu suurille yrityksille, jotka yrittävät kiertää veroja, mutta kun ajatellaan pieniä yrityksiä, niin nämä uudet säännöt ovat aivan liian mutkikkaita, liian kalliita, eivätkä toimi digitaaliaikana. Ne eivät toimi mikroyrityksissä, ne tarvitsevat poikkeuksen. Neuvosto, neuvosto, pallo on teidän kentällänne Älkää vain puhuko muutoksesta, älkää vain ajatelko muutoksia. Sitä ei oteta vakavasti. Neuvosto, olkaa hyvät, olkaa hyvä ja antakaa mikroyritykselle poikkeus alvista. Merci. Kiitoksia. Seuraavaksi Jakovčić. Ova će komisija ostati zapamćena po tome da li je uspjela upravo... Arvoisa puhemies, komissio varmasti muistetaan sen perusteella, toimiiko tämä hanke, ohjelma vai ei. Meidän mandaattimme täällä parlamentissa on myös kovasti riippuvaista siitä, onnistuuko vai epäonnistuuko tämä hanke. Joten haluan painottaa sitä, että todella tuen tätä suunnitelmaa, sillä ei ole vaihtoehtoa. Ymmärrän kaiken kritiikin, se on mainittava. Mutta pitää esittää myös vaihtoehtoja. Kukaan ei ole esittänyt mitään vaihtoehtoja, siksi minä tuen tätä suunnitelmaa. Ja oletan, että suuri määrä hankkeita tunnustetaan ja synergiaetua saadaan aikaiseksi jäsenvaltioille, jotka osallistuvat. Myös on ajateltava alueita, kaupunkeja ja yksityistä pääomaa, käyttää kaikkia mahdollisuuksia. ainoastaan tällaisen synergiaedun kautta tämä suunnitelma voi toimia. Kiitos. Viegas. Seuraavaksi Viegas minuutti. Eh, Kiitos puhemies Tämä eurooppalainen strategisten investointien rahasto vastaa siihen, että on tarkoitus korjata taloudellista tilannetta, jossa olemme. Ja näille toimille on oikeutus. Mutta valitettavasti nämä toimet eivät kuitenkaan vastaa meidän kaikkien tarpeisiimme. Tässä taustalla on sama järjestelmä, joka aikaisemmin on jo epäonnistunut ja se epäonnistuu jatkossakin. Julkis, yksityinen kumppanuus on sellainen, että julkinen puoli maksaa viulut ja yksityinen puoli rikastuu. Tässä on ongelma siinä, että sijoittajat eivät luota markkinoihin ja tätä kautta tilanne on sellainen, että ainoastaan tietyt kansanosat voivat vaurastua. Seuraavaksi Valli. Grazie Presidente. Allora anch'io come... Kiitoksia, kiitoksia puhemies. Minäkin olen sitä mieltä, että ei tarvitse huolehtia siitä, etteikö näiden, äh, siis ei tarvitse huolehtia siitä, menevätkö tämän rahaston rahat hyvin tarkoituksiin, vaikka kenties rikollisuuteen tai johonkin muuhun. Uskon, että kuitenkin Junckerin ja Luxemburgin viimeaikaiset tapahtumat ovat osoittaneet, että tässä ollaan ehkä käyttämässä, tätä ollaan käyttämässä alivina sille, että että tiukkuuspolitiikkaa halutaan jatkaa ja sosialistit haluavat käyttää tätä verukkeena tiukkuuspolitiikasta luopumiseen. Tämä on hu- huolestuttavaa. Kiitoksia ja seuraavaksi Balch. asszony köszönöm a szót. A Juncker tervre sokan úgy tekintenek itt, mint... Arvoisa puhemies, Junckerin suunnitelmaa monen pitävät ihmelankkeena 315 miljardia euroa, mutta katsotaan 21 miljardia tulisi unionilta ja sitten odotetaan sitä, miten saadaan kerättyä muita varoja vivuuttaen. Ei tämä ole ihmelääke, vaan tässä odotetaan kyllä ihmeitä. Miten yksityinen sektori saadaan mukaan? Tässä on valtava vastuu nyt ja valtioiden pitäisi tässä olla nyt takaina. Unkarissa meillä on hyvin huonoja kokemuksia tästä yksityisen ja julkisen kumppanuudesta. Jos tässä ei ole mitään itseisarvoa muuten taloudessa, niin työpaikkoja pitäisi pitää tärkeänä tavoitteena. Suuri osa työpaikoista löytyy tällä hetkellä pk-yrityksistä. Siksi olisi hyvin tärkeää tukea erityisesti pk-yrityksiä minuutti. E, najlepša hvala. E, naj takoj na začetku povem, da popolnoma podpiram ideju. Kiitoksia, puhemies. Aivan alkuun haluan sanoa, että minä tuen ajatusta tästä rahoit- rahastosta. Tuen myös sitä, että Euroopan keskuspankki on mukana ää, niin, että voimme kaikki investoida kasvuun ja tie- työpaikkoihin. On kuitenkin noudatettava selkeää aikataulua. Pyytäisin komissiota ja neuvostoa tekemään yhteistyötä intensiivisesti jäsenvaltioiden kanssa, jotta ei kävisi niin, kuten Van Nistelrooy jo varoitteli, eli että ohjelman lopuksi todettaisiin, että kaikki raha onkin mennyt rikkaille maille. On erittäin tärkeää, että taataan kehitys kaikilla Euroopan kolkilla ja tarvitaan myös yksityistä rahaa, jota voidaan investoida kehitykseen. Eli pitäkää huoli siitä, että kaikkia sääntöjä noudatetaan paitsi EIBessä myös jäsenvaltiossakin. Puhemies, tämä paketti, jonka Katainen on esitellyt, on merkittävä askel eteenpäin, mutta ryhmäni on pyytänyt tätä jo vuosia. On pyydetty lisää investointeja, koska pelkät säästötoimet eivät selvästikään ole sanotaankaan kasvua. Joten toivotan tervetulleeksi tämän rahastoesityksen. Kuitenkin meidän vastuullamme on nyt saada se toimimaan ja todella täytäntöönpanna asioita. Ja jotta tässä onnistuttaisiin, tarvitaan paljon työtä. Monet kollegat ovat viitanneet siihen, että on valittava oikeanlaiset hankkeet, jotka tuovat mukanaan Euroopan laajuista lisäarvoa. Ei sellaista, sellaisia hankkeita, jotka joka tapauksessa saisivat rahoitusta. Jäsenvaltioiden pitää antaa rahaston käyttöön entistä enemmän varoja joustavalla tavalla kansallisista budjeteista. Mutta haluaisin kysyä teiltä varapuheenjohtaja Katainen, kuka näistä hankkeista päättää? Sanoitte, että Euroopan parlamentilla on kuulemisessa rooli, mutta onko meillä todella rooli siinä, kun näitä hankkeita valitaan? Euh, Kiitoksia. Näin saamme tämän menettelyn. Päätöksen annan puheenvuoron Kataiselle. President, thank you very much for... Puhemies, haluan kiittää teitä teidän ajatuksistanne. Haluaisin korostaa tämän investointisuunnitelman perusluonnetta. Ensinnäkin haluaisin muistuttaa siitä, mitä olen sanonut jo aiemminkin. Tämä investointisuunnitelma ei muuta kaikkea yksin. Me tarvitsemme rakenteellisia uudistuksia, tarvitsemme luottamusta, veropolitiikkaa, oikeanlaista rahapolitiikkaa ja tarvitsemme Euroopan laajuista toimintaa, jotta voimme rohkaista erityisesti privaattisektoria investoimaan Eurooppaan. Joten tästä syystä investointisuunnitelma ei ole mikään kerta heitolla toteutettava toimi, vaan se on strukturaalinen eurooppalainen vastaus, jossa on kolme osiota. Ensinnäkin halutaan rohkaista yksityistä sektoria investoimaan riskialttiimpiin alueisiin, maihin ja myös pk-yrityksiin. Toinen kulma tai osio ovat nämä, näiden avoimien, transparenttien hankkeiden kori, johon haluamme kerätä taloudellisesti elinkelpoisia hankkeita niin, että rahaa voi virrata näihin hankkeisiin helposti eri puolilta eh, Eurooppaa. Institutionaaliset investoijat ja yksityisen sektorin investoijat ovat tätä toivoneet. He, toivo, he sanovat, että heidän päivittäinen työnsä on investoida Euroopassa, mutta valitettavasti ei ole riittävästi elinkelpoisia eh, ja luotettavia eh, hankkeita. Ja siksi he ovat pyytäneet, että perustamme tällaisen investointikurin. Ja meidän täytyy siis auttaa yksityistä sektoria, mutta myös julkista sektoria, jotta voimme strukturoida näitä hankkeita. Me pyrimme vaan antamaan teknistä avustusta, voidaksemme varmistaa sen, että koko Eurooppa, kaikki Euroopan osat voivat hyötyä näistä uusista mahdollisuuksista. Ja kolmas kulma tai osio, joka mielestäni on kaikkein tärkein osa tätä suunnitelmaa, on tämä sisämarkkinaosio. osio koska kyse on eurooppalaisesta rakenneuudistuksesta, joka voi luoda uusia markkinoita, uusia mahdollisuuksia pienille ja isommillekin yrityksille. Ja vain taivas on kattonamme, kun ajatellaan työpaikkojen luomista. Joten siksi meidän kaikkien tulisi keskittyä nimenomaan tähän sisämarkkinaulottuvuuteen ja vaikka raha on tietysti houkuttelevaa, mutta tämä sisämarkkinaosio on ehkäpä voimakkaampi. Siitä saa enemmän irti kuin suunnitelman muista osioista. Ne meistä, joita kiinnostaa pk-yritysten auttaminen ja jotka olemme kiinnostuneita siitä, että julkiset resurssit kasvaisivat niin, että niitä voitaisiin käyttää pk-yritysten lainaustoimintaa varten, niin kehottaisin teitä katsomaan, mitä ha- Espanjan hallinto on tehnyt. Se on erittäin hyvä käytäntö ja kehotan kaikkia tekemään samalla tavalla. He käyttävät rakennerahastoja rahoitusvälineenä antavat enemmän likviditeettiä, enemmän lainoja pk-yrityksille. Tämä on paras keino käyttää rakennerahastoja, jos halutaan antaa enemmän lainaa pk-yrityksille. Eli tämä on aivan uusi mahdollisuus meillä jäsenvaltiossa. Minä toivon, että voisitte auttaa komissiota välittämään tätä viestiä omissa jäsen, jäsenvaltioillekin, omiin jäsenvaltioihinkin. Meidän ei tulisi unohtaa sitä, että, alku, että EK, Euroopan investointipankki tulee myöskin toimimaan, kun taas riskirahasto keskittyy nimenomaan riskialttiimpiin toimiin. Se antaa noin 60 miljardia likviditeettiä ilman, että jäsenvaltiot kantavat korttaan kekoon kolmen vuoden ajan. Joten syy siihen, että uusi rahasto on pienempi, on se, että se keskittyy nimenomaan korkean riskin, riskialttiisiin hankkeisiin, emmekä me tiedä kuinka paljon kysyntää tällaiselle rahalle on. Mutta, hyvät kuulijat, arvon jäsenet, oikeastaan halusin, haluaisin, että tekisimme läheistä yhteistyötä siinä vaiheessa, kun Euroopan budjetista – käytetään rahaa. Eli tässä on kyse siitä, että käytetään samaa rahaa tai vähän enemmän rahaa, mutta eri tavalla. Sanoin jo, että tutkimustoimintaan käytetään enemmän siinä vaiheessa, kun uuden rahaston vipuvaikutus alkaa toimia. Eli meidän täytyy tehdä yhteistyötä, meidän täytyy toimia nopeasti yhdessä, jotta voimme avata uusia mahdollisuuksia kansalaisille ja yrityksille, jotta saadaan työpaikkoja. Työpaikkojen luominen, uudet työpaikat ja työllisyys on ainoa syy loppujen lopuksi siihen, että me olemme tämän investointisuunnitelman perustaneet. Kiitos paljon komission jäsen Katainen. Keskustelun lopaksi, lopuksi neuvoston nimissä Kania Lukasievika. Arvoisa puhemies, arvon jäsenet, halusin kiittää teitä kaikkia tästä keskustelusta. Tämä osoittaa, miten tärkeää on saada investoinnit liikkeelle Euroopassa vuosien pituisen stagnaation jälkeen. Toimielimet ovat päättäväisiä siinä, että nopeasti saadaan investointiohjelmasta tuloksia kansalaisille kestävää kasvua ja uusia työpaikkoja. Tämän keskustelun aikana pistin muistiin viisi kysymysrypästä aihetta, josta tänään keskusteltiin. Ensinnäkin byrö, byrokratia, rakenneuudistukset. Ja sitten kysymykset, jotka liittyvät siihen, miten saadaan varoja jäsenvaltioista, yksityisen ja julkisen kumppanuus ja hyvin tärkeänä pyydettiin kiinnittämään huomiota työpaikkoihin, siihen, että tärkeää on huolehtia uusien työpaikkojen synnyttämisestä. Totta kai puhutaan investoinneista, ei yksityisten investoijien eteen, vaan siksi, että saataisiin työpaikkoja hyvinvointia kansalaisille. Sitten esitettiin myös kysymyksiä siitä, miten varoja käytetään älykkäästi ja kestävästi. Sitten, hyro, sitten kysyttiin demokraattisesta tilivelvollisuudesta, jäsenvaltioiden roolista ja Euroopan parlamentin roolista. Jos nyt ajattelen näitä viittä kysymysblokkia, niin haluaisin tunnustaa edustaja Weberin ja Kamalin puheenvuoroja. Tästä syystä Odotamme mielenkiinnolla komission ehdotusta ja aloitteita kolmannen pilarin alla investointisuunnitelmissa. Kuten jo mainitsin alustukseni aikana, me uskomme, että ehkä kolmas pilari lopulta osoittautuu kaikkein tärkeimmäksi, jotta voidaan tukea yksityisiä investointeja. Me uskomme, että ehdottamalla kolmen pilarin lähestymistapaa komissio on tehnyt oikean valinnan. Näin voidaan korottaa investointien määrää ja tämä on tärkeä hanke pidemmällä aikavälillä, mutta lyhyellä aikavälillä tämä on monimutkainen lähestymistapa. Puheenjohtajavaltio on valmis tekemään työtä myös sitä kautta, että poistetaan esteitä ja pullonkauloja sisämarkkinoilta, erityisesti energiaunionin kautta, digitaalitalouden osalta tai pääomamarkkinaunionin. Paljon voidaan tehdä myös kansallisella tasolla. Kun katsotaan mahdollista osallistumista jäsenvaltioiden puolelta, haluaisin sanoa, että yksityiskohdat pitää vielä työstää lainsäädäntöehdotuksessa, jota olemme lähteneet vasta tutkimaan. Keskeistä on huolehtia siitä, että jäsenvaltioiden toimen kautta saadaan liikkeelle uusia investointeja. On totta, että jäsenvaltiot tai kansalliset investointipankit voivat osallistua tähän rahastoon, mutta haluaisin painottaa, että tämä on ainoastaan yksi tapa, jolla jäsenvaltiot voivat tukea investointeja tämän strategisen rahaston kautta. Lisäksi voidaan suoraan osallistua projektitasolla tai eri investointimallien kautta. Tässä tilanteessa komissio ja EIP ovat arvioineet, että rahoituksen määrä, jota nyt suunniteltu, saa liikkeelle jopa 315 miljardia euroa uusia investointeja. Suurin osa tulee yksityissektorilta. Siellä on paljon likviditeettiä tällä hetkellä, aitoa rahaa, jota pitäisi käyttää mahdollisimman pian. Ja tämän lisäksi sitten panoksia, lisäpanoksia jäsenvaltiolta. Ja kun lisäpanoksia tulee, niin summat kasvavat entisestään. Kun puhutaan rahaston lisäarvosta, haluaisin painottaa sitä, että tarkoituksena on saada liikkeelle uusia investointeja. Täydentävyys on tässä tärkeä asia, jotta voidaan huolehtia siitä, että mukaan saadaan myös yksityisiä investointeja. Me olemme vasta lähteneet tutkimaan ehdotuksia. Parlamentti ja me neuvosto tarvitsemme varmasti aikaa ennen kuin saamme kantamme selville. Kuitenkin on tärkeää huolehtia täydentävyydestä tässä yhteydessä. Tavoitteena on tukea sellaisia hankkeita, joita ei rahoiteta tällä hetkellä. Esimerkiksi siksi, että ne nähdään liian riskialttiina. Tämän rahaston kautta voidaan huolehtia siitä, että riskialttimatkin hankkeet näyttävät houkuttelevilta investoijien silmissä. Edustaja Pulman toi esiin hyvin valideja kommentteja. Kysymyksiin on löydettävä vastaukset sisäisissä keskusteluissa ja toimielinten välisissä. Olemme samaa mieltä siitä, että rahat on saatava perille rahaa eniten tarvitseville. Meidän on huolehdittava sitä, että saadaan selkeät kriteerit, joita noudatetaan. Tietenkin rahaston pitää puuttua työttömyyskysymyksiin, lisääntyvään köyhyyteen ja epätasa-arvoon. Nämä ovat keskeisiä tavoitteita. On selvää, että kunnianhimoinen investointisuunnitelma tukee tätä kehitystä lyhyellä aikavälillä ja pidemmällä aikavälillä kasvattaa EUn kasvupotentiaalia. On tärkeää, että saadaan työllisyys korkeammalle tasolle. Investointien lisääntyminen varmasti parantaa työllisyysastetta kaikkialla EU:ssa. Komission ehdotus on ottanut esiin myös sen, että tuetaan erityisesti PK-yritysrahoitusta eurooppalaisen investointirahaston kautta. Näin voidaan huolehtia siitä, että PK-yritykset, jotka tarjoavat paljon työpaikkoja Euroopassa, saavat tukea. Tämä osa suunnitelmasta on hyvin tärkeä, jotta voidaan tukea siis PK-yrityksiä Euroopan unionissa. Ja sitten, jos ajatellaan neuvostossa käydyn keskustelun sisältöä, siitä minulta kysyttiin. Haluaisin kiinnittää huomio siihen, että eilinen keskustelu oli julkinen, mutta kun kysymyksiä on esitetty, kerran lyhyesti eilisistä keskusteluista. Ministerit olivat päättäväisiä. Ne halusivat tästä hankkeesta menestyksekkään. Oltiin samaa mieltä siitä, että on tärkeää huolehtia siitä, että ne hankkeet, jotka antavat parhaat tulokset, saavat toteutua. Näin luodaan työpaikkoja ja lisää teknologista osaamista EU:ssa. Erityisesti on ajateltava niitä alueita, joilla on kuilua kurottavana umpeen edelleen. Täydentävyyskriteeriä pidettiin hyvin keskeisenä. Monia kysymyksiä on edelleen, joita pitää selvittää, jotta saadaan tämä hanke oikein toteutettua. Tietenkin keskustelut jatkuvat. Ja kyllä on totta, että pallo on kovasti neuvostolla ja me yritämme saada parhaat tul- mahdolliset tulokset aikaiseksi. Sitten Euroopan parlamentin roolista. Me haluamme mielellämme lähteä neuvotteluihin Euroopan parlamentin kanssa tämän rahaston perustamisesta mahdollisimman pian. Me haluamme todella nyt rahaa talouteemme. Mutta että yksityiset rahat saadaan liikkeelle, on kunnioitettava tiettyjä perusperiaatteita. Kuten esimerkiksi kysymykset, jotka liittyvät rahastossa tehtäviin päätöksiin. Tarvitaan myöskin toimivuutta hankkeiden kesken. Neuvostossa on aika painetta, jotta voidaan tutustua ehdotukseen tutkia sitä. Toivomme, että voimme pitää kiinni kunnianhimoisesta aikataulusta ilman, että lainsäädännön laatu kärsii. Kunhan teemme rakentavassa hengessä jatkuvasti yhteistyötä, voimme päästä näihin kunnianhimoisiin tavoitteisiin. Kansalaiset odottavat, että saamme tuloksia aikaiseksi nopeasti. Nyt ei ole aikaa säästettävänä, kun halutaan tukea kasvua Euroopassa. Arvon jäsenet, toivon, että voimme tehdä yhteistyötä – jotta voimme huolehtia siitä, että investointisuunnitelma toimii. Toivon, että voimme jättää taaksemme talouskriisin. Toivon, että voimme yhdessä luoda olosuhteet, joissa luodaan työpaikka ja parannetaan Euroopan kansalaisten elinoloja. Toivon rehellisesti, että tästä saadaan menestys. Kiitos. Kalnina Lukasevika. Kiitos oikein paljon ministeri Kalina Lukasevika. Tämä keskustelu päättyi.